Sitten ilmoitusasia GUE-NGL-ryhmästä. Olen saanut esityksen, että, joka koskee valikuntien delegaation nimityksistä, ja lista näistä nimityksistä julkistetaan tämän, päivän, tämän istunnon pöytäkirjan liitteeksi, ellei kukaan vastusta näitä nimityksiä. Nämä nimitykset katsotaan tulleen